Herzlichen Dank. No niin, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa. Hienoa, että olette tulleet paikalle. Aloitamme heti ja esityslistalla kolme ja neljä pitäisi kääntää päin. No, me nyt vaihdamme niiden paikkaa, jos teille sopii. Ja sitten äänestyksissä äänestämme kohdassa 9 aikaisemmin ja sitten kohdassa 11 espanjalainen ministeri esiintyy. Tästä ei tarvitse päättää, vaan vain toimimme näin. Eli jos teille nyt sopivat nämä muutokset esityslistalle, niin sitten voimme siirtyä kohtaan 3, eli entinen 4, kemiallisen biologisen säteilyn ydinturvallisuuden parantaminen Euroopan unionissa, EUn CBRN toimintasuunnitelma. Tästä tehdään lausunto ja Franco vastaa siitä. Ja jos teille sopii, niin annan Frankolle ensimmäisen puheenvuoron. Teidän vuoronne, olkaa hyvä. je vous rappelle que... Muistuttaisin teitä, että tämä sisäisen turvallisuuden asetus sisältää jäsenmaiden vastuun. Yhteistyö vaatii kuitenkin Euroopan tason harmonisointia. Se on suorastaan välttämätöntä. Tässä mielessä CBRN-materiaaleja koskeva toimintasuunnitelma on erittäin tärkeä. CBR on siis kemialliset, biologiset säteily- ja ydinmateriaalit. Tällä pyritään varautumaan terroriuhkiin syyskuun 11 jälkeisessä maailmassa. Pääasiallinen tavoite, joka tällä CBRn toimintasuunnitelmalla on, että se sisältää satoja toimenpiteitä, joita sitten jäsenvaltiot toteuttavat edistääkseen turvallisuutta ja saadakseen aikaan parempaa yhteistyötä sidosryhmien, julkisten ja yksityisten välillä. Jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin toteuttaa toimenpiteitä ja meidän täytyy Euroopan parlamenttina laittaa toimeen tätä toimintasuunnitelmaa nopeasti ja tehokkaasti. Euroopan Komissio antoi tiedonannon vuosi sitten koskien näitä CBRn materiaaleja. Joukko tuhoaseet joutuessaan terroristien käsiin ovat yksi suurimmista turvallisuusuhkista, joita Eurooppa kohtaa. Vaikka Euroopassa ei tällaista CBRn hyökkäystä olekaan tapahtunut, meidän täytyy valmistautua pahimpaan likaisen pommin valmistaminen voisi uhata ihmisten terveyttä ja ympäristön puhtautta. Täytyy ajatella myös näitä pernaruttohyökkäyksiä, joita Yhdysvalloissa on tehty, tai sariinikaasuhyökkäyksiä Japanissa. Kansallisten turvallisuus, kansalaisten turvallisuus on etusijalla ja siksi meidän täytyy laatia tehokas, vastuullinen ja varovainen toimintasuunnitelma. Tämä on hyvin järkevä lähestymistapa, se on hyvin kattava lähestymistapa. Se perustuu ennaltaehkäisyyn, näiden aineiden jäljittämiseen ja reagointiin. Näitä kolme asiaa täytyy toteuttaa yhdessä. Poliittista tahtoa on myös oltava olemassa. Meillä on oltava reagointikyky ja tutkimusta näistä asioista. Euroopan unioni haluaa tehdä tällaisista normeista maailmanlaajuisia niin, että näiden kemiallisten, biologisten säteilyä ydinmateriaalien kuljetus ja kauppa maailmassa kävisi entistä vaikeammaksi. Erityisesti komission toimivallan nimissä minun lausunnossani esitetään erityisesti verran turvallisuuden lisäämistä, eikä sitä, että niinkään kopioidaan nykyistä teknologiaa, vaan kehitetään uutta laboratorioissamme, käytetään olemassa olevia verkostoja ja hyödynnetään kaikilla olevaa kapasiteettia. Meidän pitää pyrkiä toteuttamaan Euroopan laajuinen politiikka, joka tähtää kansalaisten turvallisuuteen – niin, että se perustuu yhteisiin standardeihin ja teknisiin sertifikaatteihin ja laitteisiin. Liian usein yritykset ovat voimattomia kilpaillakseen kiinalaisia tai yhdysvaltalaisia yrityksiä vastaan, koska meillä kriteeristö on niin tiukka ja yritykset eivät voi niitä noudattaa. Meidän pitää luoda oma kriteeristömme niin, että tämä sertifiointi ei ikään kuin lamauta koko alan toimintaa. Tärkeää on myös edistää sovellettua tutkimusta tällä alalla sen sijaan, että lanseerataan jonkinlaisia uusia kalliita tutkimusohjelmia, arvioitaisiin nykyisiä ja sitten pyritään tuomaan niiden tuotteita markkinoille. Viimeinen kohta, puheenjohtaja, korostaisin yhteisten koulutuskeskusten tärkeyttä eurooppalaisella tasolla. Näin voisimme paremmin strukturoida sitä tietämystä, joka meillä on, ja voisimme paremmin kehittää strategisia kumppanuuksia kansainvälisesti. Hyvät kollegat, haluan malttamattomasti kuulla tässä teidän kommenttinne tästä asiasta. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Äh, darf als nächsten... Kiitoksia. Enschu Demarian Demarien sitten lisää puheenvuoron, olkaa hyvä. Am fost desemnat shadow raportor din partea grupului SD pentru acest raport de opinie. Minut on nimetty varjoesittelijäksi sosiaalidemokraattisesta ryhmästä tämän mietinnön osalta, ja minulla oli ilo tehdä yhteistyötä Gastonin kanssa. Hän on pääesittelijä, ja myöskin olen tehnyt yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. Tässä sääntely sanoo kaksi etappia ja ne liittyvät siihen, että parannetaan CBRN-järjestelmää. Komission tiedonanto ilmestyi vuosi sitten, ja komissio neuvosto ovat jo ryhtyneet toimiin. Ja vielä olemme tämän toimeenpanon alkuvaiheessa. Meillä on toteuttamisraportti, jonka komissio esittelee vuonna 2011, ja käytännön tilanne on osoittanut, että hätätilanteissa niitä ei voida välttää. Haitella oli maanjäristys, sitten oli Meksikonlahden katastrofi, lintuinfluenssa. Kaikki nämä asiat voidaan kuitenkin hoitaa. Ja tähän tarvitaan toimia, joiden tarkoituksena on vähentää riskejä näiden ilmiöiden osalta. Sitten haluaisin ottaa nostaa esiin muutamia ongelmia, joita meidän on korostettava tässä mietinnössä. Kuten kollegamme Gaston on todennut, meidän on korostettava useita kehitys- ja tutkimustoimia, jotka liittyvät CBRn tuotteiden turvallisuuteen. Kyse on lähinnä ennaltaehkäisevistä toimista ja myöskin siitä, että pystymme järkevällä tavalla toimimaan kaiken tyyppisten uhkien osalta, terrorismin mukaan lukien. Rahoitusta voidaan löytää seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta, niin kuin komissio on ehdottanut tiedonannossaan. Samalla, mitä tulee terroristiskujen ennaltaehkäisyyn, on tärkeää kehittää tietokanta, jossa ovat kaikki CBRn aineet, ja meidän on toimittava yhteistyössä Europolin kanssa – jotta pystymme seuraamaan näiden aineiden kauppaa. Ja näin voimme myöskin seurata kaikkia terroristitoimia, joissa käytetään CBRN-aineita. Komission on käytettävä kaikki tilaisuudet hyväkseen myöskin internetissä, ja sen pitää ilmoittaa kansalaisille näistä turvatoimista hätätilanteissa komission täytyy myöskin seurata internetsivuja, joissa tarjotaan tietoa sen verran aineista tai joissa jopa kaupitellaan niitä. Euroopan parlamentin on jatkuvasti saatava tietoa tutkimuksen vaiheesta ja parlamenttia pitää kuulla Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Se, kun käytetään sen verran tuotteita, ne ovat hyvin merkittäviä Euroopan kansalaisten turvallisuuden kannalta – ja meidän täytyy olla kykeneviä vastaamaan kaikkiin tilanteisiin. Tämä on tilanne, jota tulee hoitaa vastuullisesti tiiviissä yhteistyössä komission jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Herzlichen Dank. Paul Rübig. Kiitoksia, Sten Rübig. Ja recht herzlichen Dank, äh, Herr Fritz. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Frankoa koska juuri turvallisuus on erityisen merkittävässä osassa ja EU-ssa se, meillä, meidän pitää ottaa enemmän tästä vastuuta. Ja komissio menee tässä oikeata tietä, kun katsotaan, että miten nämä riskialueet voidaan saada hallintaan ehkäisystä lähtien. Miten voidaan levittää parhaita käytäntöjä, käytäntöjä, mitä voidaan oppia muilta 26 jäsenvaltiolta ja tietysti todetaan ongelmat eh, vertaisarvioinnin kautta niin, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät ole tässä yksin, vaan pitäisi avoimesti esitellä nämä asiat, koska sitten voidaan reagoida oikein näihin uhkiin. Täytyy myös tehdä hätäsuunnitelmia ja olisi hyvä, että Euroopassa 27 jäsenvaltiota keskenään vertaisivat näitä hätäsuunnitelmia niin, että parhaiden käytäntöjen kautta voidaan katsoa, että mitkä jäsenvaltiot ovat parhaiten äh, valmistautuneet, mitä voidaan oppia toisiltamme, ja ehkä tässä olisi järkevää se, että 27 jäsenvaltion turvallisuusekspertit tulisivat tällaiseen omaan työryhmäänsä niin, että näitä sieltä voidaan työstää asianmukaisella tavalla ja äh, että tieto on aina päivitettyä. Tällainen vertais, vertailuarvojärjestelmä olisi tässä sopiva, että katsotaan keskenämme, että miten tietyt asiat ovat kehittyneet ja myöskin kustannusten osalta on Euroopassa tehokkaampia ratkaisuja ja vähemmän tehokkaita ratkaisuja juuri talouskriisissä. Ja sen aikana tässä täytyy katsoa juuri sitä, että miten kustannustehokkaasti voidaan toimia tällaisten ongelmien ähm, suhteen. Pidän myös hyvänä sitä, että komission jäsenemme Oettinger on lähtenyt arvioimaan näitä riskejä myös äh, kaasu- ja öljyasioissa. Haluaisin tässä tukea esittelijää painokkaasti. Franco on tässä tärkeä asiakokonaisuus käsissään, ja erityisesti kansalaisten kannalta Euroopassa. Ja sillä on erityisen suuri merkitys. Uh, next is Miss Sartori. Sitten Sartori. Grazie Presidente, anch'io ringrazio il collega Franco per l'ottimo lavoro che ha svolto. Minäkin haluaisin kiittää Franco erinomaista työstä ja olisin tässä samaa mieltä senkin kanssa, mitä herra Rybik juuri sanoi. Koska mielestäni se viisaus, mitä olemme keränneet työssämme, voi inspiroida muita ja täytyy ottaa huomioon, mitä eri maissa tapahtuu. Ennen kuin tehdään mitään ehdotuksia. Meidän pitäisi katsoa, mitkä ovat parhaat käytännöt, joita voidaan soveltaa EU, EU-ssa 27 jäsenvaltion kesken. Joten tukisin herra Rybikin ehdotusta perustaa tällainen konsultointi, johon tulee mukaan asiantuntijat 27 jäsenvaltiosta juuri turvallisuusalalla. Pitäisi katsoa, miten heidän työnsä organisoidaan, mitkä ovat heidän vastauksensa vaikeisiin tilanteisiin. Lisäisin vain yhden asian vielä, joka mielestäni on hyvin arkaluontoinen asia. Mutta samaan aikaan siitä kyllä kannattaa keskustella. En tiedä, mitä keskustelun jälkeen tapahtuu, se saattaa olla hyvä idea tai sitten se ei ole hyvä idea jättää tarkistuksia tästä, mutta mielestäni täytyy katsoa sitä merkitystä, joka tiedolla, informaatiolla on sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Tieto on tietysti tärkeää ennaltaehkäisyn kannalta, jotta ihmiset saadaan tietoisiksi näistä uhista, jotta saadaan kansalaiset tietoisiksi riskeistä, joita saattaa esiintyä, ja mitä välineitä sitten on käytössä ongelmien ratkaisemiseen. Mutta kuten juuri mainittiin, niin kokemuksia on ollut esimerkiksi influenssaepidemiasta viime talvena ja Siinä tapauksessa tietoa oli paljonkin käytössä ja minun maassani, oletan että muissakin, niin se, tie, se millaista tietoa annettiin, johti sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikki kansalaiset olivat kauhean huolestuneita. Ja hallitukset päättivät hankkia näitä asiaan liittyviä välineitä ehkä liiallisesti verrattuna siihen, mikä ongelma oikeasti oli. Tietysti tämä on arkaluontoinen asia, mutta mielestäni tietoa asiasta täytyy keskustella avoimella tavalla. Ehkä me voimme yrittää tätä työstää jollakin tavalla. Haimans. Kiitoksia lopuksi vielä komission edustaja Haimans, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and of course. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin kiinnostuneena näitä esittelijän ja varjoesittelijän ja valiokunnan jäsenten kommentteja. On totta kai totta, että tiedonanto annettiin vuosi sitten ja asiat ovat jo muuttuneet. Neuvosto on jo hyväksynyt toimintasuunnitelman viime vuoden lopussa. Voisin kenties kertoa valiokunnalle, siitä, että meillä on tällainen neuvoa antava ryhmä. Se on aloittanut toimintansa tämän vuoden helmikuussa. Se tuo yhteen jäsenvaltioiden asiantuntijoita avustamaan komissiota ja myös jäsenvaltioita tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Meistä tämä on hyvin tärkeä elin ja se huolehtii niistä asioista, joita täälläkin on nyt jo mainittu. Me tarkastelemme toimintasuunnitelman jokaista osa-aluetta ja varmistamme, että meillä on parhaat asiantuntijat niistä jokaiselle. Yritämme totta kai samalla varmistaa, että meillä on myös tutkimusagenda, joka tukee sitten tätä toimintasuunnitelmaa. Siinä on totta kai otettu huomioon myös yksityisten tahojen ja julkisten tahojen välinen yhteistyö. Meistä näyttää, että kaikki mainitut kommentit ovat sellaisia, että me voimme niitä myös tukea. Kiitos darf mich bedanken, damit... Äh, Kiitoksia. Eli tämä kohta on hoidettu. Viittaisin vielä siihen, että heinäkuussa vielä palaamme tähän asiaan. Sitten seuraava kohta. Euroopan standardoinnin tulevaisuus. Kytikoper on valmistelija. Vähän puhuu tästä vielä tänään, koska huomenna pitää äänestää. Eli kollega Pytikofer, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä standardointi on aika kuuma teema, vaikka se on tietysti vähän tylsä. Kahdella aamiaisella on tänään sitä keskusteltu ja talouselämästä elinkeinoelämästä korkea edustus esimerkiksi PK-yritysten interryhmästä oli tänään erityisen hyvä kuulemistilaisuus Imkovaliokunnassa, jossa opin paljon asioita jälleen. Tästä kokemuksesta ja keskustelusta joidenkin kollegoiden kanssa, joita oli jo pystynyt käymään, niin olen saanut sen vaikutelman, että jotkut näistä kohdista, joita olen yrittänyt tässä kirjata, saavat ihan hyvin vastakaikua. PK-yritysten näkökulma on, on tärkeä, että että VTOn perusperiaatteet otettaisiin huomioon erityisesti avoimuuden ja seurattavuuden periaate. Nyt on viitattu jos siihen, että miten tärkeää on ottaa sidosryhmät ja sitten kansalliset mukaan sekä kansallista Euro- Euroopan tasolla. Pekoyritysten näkökulmasta ongelmat ovat erityisesti kolmella osa-alueella kuluissa, monimutkaisuudessa, standardeissa ja sitten osallistumisessa. Mitä tulee kustannuksiin, on erityisen tärkeää, että standardointi eriä voitaisiin antaa alennuksella ja että olisi mahdollisuus käyttää yhteenvetoihin suoraan netissä ilmaiseksi, että voitaisiin näin osallistua niin sanotusti online tähän eh, standardien keskusteluun, eikä olisi aina, aina suuria matkustuskustannuksia. On tärkeää, että standardia yksinkertaistetaan, että näitä viittauksia, joita standardeihin liittyy, vähennetään. Haluaisin vielä viitata siihen, että myös YMK-valiokunnan kulmistilaisuudessa tänään ihan perustellusti viitattiin siihen, että standardoinnissa on kyse yhteistyöstä tutkimuksen, tuotekehityksen välillä. Kyse on koulutuksen ja tiedeelämän välisestä yhteistyöstä ja tätä yhteistyötä pitäisi vahvistaa selvästi. Sitten tekninen huomautus loppuun kohdassa 10 olen viitannut siihen, että olisi hyvä, jos komissio pyrkisi koordinoimaan standardointitoimensa kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Saksan käännöksessä tämä koordinointi on käännetty sanalla abstimum, ikään kuin määrätä. Ja se on vähän liian vahva sana, se olisi harhaanjohtavaa, että saksaksi pitäisi myös olla koordinointi. Se on ilmeisesti jo korjattu. Ja sitten Panajatov saa seuraavan puheenvuoron. Mr. Chairman, Mr. Butikofer, puheenjohtaja Rabitikofer, kollegat. Ensinnäkin haluaisin kunnioittaa Bylikofer hänen aikaisemmasta työstään. Hänen ehdotuksensa parantaisivat tapaa, jolla Euroopan standardointi toimii, ja hänen ponnistelunsa tekee tästä prosessista avoimemman. Se, että otetaan mukaan kaikki sidosryhmät, on merkittävä askel tätä tavoitetta kohti. Ja meidän tulisi varmistaa, että ympäristö- ja kuluttajajärjestöt saavat myöskin äänensä kuuluviin, kun standardeja suunnitellaan. Tärkeää on taata oikea täytäntöönpano ja valvonta standardien osalta. Meidän pitäisi perustaa myöskin kriteereitä elimille, jotka määritelevät standardeja. Ja tämä lausunto on siihen oikea väline. Meidän on myöskin taattava, että meillä on oikeaa tietoa standardeista ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla voimme järjestää tiedotuskampanjoita. Kiitos. Frau Tikau als nächste. Seuraavaksi Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella herra Butikofferia hänen lausuntoluonnoksestaan ja erityisesti siitä, että hän otti osaa tämän aamuiseen IMKON kuulemistilaisuuteen. Se on sellainen tilaisuus, jota tulisi järjestää useammin, sillä Euroopassa standardisointia ei tunneta riittävän laajasti. Se on erittäin tärkeää kuitenkin Euroopan kilpailukyvylle ja toisaalta sitten myös sisämarkkinoiden toimimiselle. Siksi minusta tämän lausunnon myötä meidän tulisi edellyttää komissiolta tämän prosessin nopeuttamista niin, että se hyväksyisi tämän tiedonannon jonka on siis luvannut. Tämä on siis tuo tiedonanto, joka koskee tätä uutta eurooppalaista standardisoimisjärjestelmää. Tämä tiedonanto liittyy totta kai koko tähän standardisoimispakettiin. On tärkeää, että tunnistamme ne toimenpiteet, jotka tuohon pakettiin tulisi sisällyttää ja jotka sitten sisällytetään toimintasuunnitelmaan, joka tuohon pakettiin perustuu. Tällä tavoin saisimme aikaan paremmin integroidun standardisoimisjärjestelmän ja paremman standardisoimisprosessin, paremman pääsyn standardeihin. Ja tätä kautta myös yritykset voisivat innovoida entistä enemmän ja lisätä omaa kasvuaan. EUn rooli myös kansainvälisten standardien luomisessa kasvaisi. Lisäksi standardi soimistoimenpiteiden rahoitus helpottuisi. Olen samaa mieltä edustaja Butikoferin kanssa siitä, että valitettavasti joskus standardien kustannukset ovat liian korkeita PK-yrityksille, ja nehän ovat juuri niitä innovatiivisia yrityksiä, eli siksi alennusten tarjoaminen voisi olla hyvä ajatus. Nämä yritykset eivät monesti pääse käsiksi eurooppalaisiin standardeihin, Totta kai eurooppalaiset standardit ovat tärkeitä eri teollisuuden aloille. Nehän edistävät kilpailua ja poistavat esteitä markkinoille pääsyn tieltä. Siksi on tärkeää, että jokainen pääsisi käsiksi näihin standardeihin. On lisäksi erittäin tärkeää, että tutkimme myös viestintää omana aiheenaan. Tämän aamun kuulemistilaisuudessa kuulimme, että vielä yhteistyö ei ole riittävän hyvällä tasolla tutkijoiden ja toisaalta sitten eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen välillä. Tutkijoiden täytyy osallistua enemmän prosessiin jo sen alkuvaiheessa, silloin kun standardeja suunnitellaan. Minusta meidän valiokuntamme sen tulisi pysyä ajan tasalla näistä eri mandaateista, joita standardisointiasioissa eri tahoilla on. Mandaatit tulevat tavallisesti komission puolesta kahdesti vuodessa. Ne koskevat rahoitusta ja muita seikkoja. Vielä kerran onnittelut herra Butikoferille. Olemme jättäneet joitakin tarkistuksia tähän, mutta ne niiden tavoitteena on vain parantaa tätä lausuntoa. Kiitos. Tepa Ryvi. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että keskustelu on käyntynyt. Kun ajatellaan näitä patenttikysymyksiä, meidän täytyy niidenkin osalta tukea pk-yrityksiä. Ja meidän täytyy käyttää teknologista tietoa, jota meillä on jo käytössämme standardien osalta Niiden takana on myöskin hyvin paljon innovaatiota. Se, mitä nyt ollaan kuultu, se on yksi suurempia ongelmia, eli oikeiden standardien löytäminen. Eli komissiossakin pitäisi vähän miettiä, millä tavalla tulevaisuudessa standardit järjestetään niin, että hakukone löytää heti haetut tiedot. Ja myöskin abstraktien avulla tämä pitäisi olla mahdollista ja näiden abstraktien tulisi olla mahdollisimman monikielisiä, jotta Euroopan laajuisesti voidaan löytää näitä tietoja. Ja no sitten toinen toteamus, tämän, näiden järjestöjen rakenne. Ne ovat hyvin erilaisia määrältään ja laadultaan, mutta nyt täytyisi miettiä jonkinlaista ilmoitusmenettelyä yhdenmukaisella standardilla, kun ajatellaan jäsenvaltioita tai komission oikeuspuitteita. Ja tietysti asiasta vastaavat ministerit voisivat sitten keskustella näistä asioista ja sen tiedottamisen jälkeen olisi sitten akkreditaatio. Ja sitten toimielimet toimivat sen mukaisesti, että laadusta pidetään huolta ja sitten sertifiointi ja jatkuvasti laatua on arvioitava näissä elimissä. Ja tässäkin täytyy nyt selvittää, millä aloilla haluamme vastavuoroisen tunnustamisen. Eli jos tämä on vain jossain yhdessä jäsenvaltiossa hyväksytty, silloin automaattisesti hyväksytään myöskin muissa. Tämä on vähän niin kuin solvit-menettely. Silloinhan joku hoiti tämän strategian täytäntöönpanoa Eli näidenkin metodien osalta vastavuoroinen tunnustaminen olisi tärkeää. Euroopan tasolla meidän täytyy edistää harmonisointia, jotta tässäkin voisi olla kilpailevia järjestelmiä. Ja PK-yritysten osalta tärkeää on, että saa nopeasti ja edullisesti mahdollisuuden olla mukana tässä järjestelmässä. Kiitoksia sitten Lange. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhuisin siitä, josta kollega Tikaukin harpi Tikaver ehkäpä pitäisi vielä, kun tässä vaaditaan siitä komissiolta, niin lisätä siihen tällainen yleinen reformi standardointipolitiikassa EU-ssa, että se tehtäisiin, sitä esitetään mahdollisimman nopeasti. Tässä on kokonainen kirjo kysymyksen asetteluja, joista tekin puhutte näissä kohdissa ne tarvitsevat tällaista yleistä muotoa ja täytyy painostaa vielä, että komissio todellakin pääsee tässä vauhtiin. Toisaalta on kyse varmaankin siitä, että miten eurooppalaisia standardeja voidaan tällaisessa globalisoidussa ympäristössä tehdä niin, että saadaan eurooppalaisen teollisuuden vahvistuminen siihen mukaan. Kyse on varmaankin myös siitä, että tämä, tätä standardointiprosessia kiihdytetään ja sitten mandaattien jaosta eh, sitä prosessia vielä ajat mietitään, että tällaisia teknologisia innovaatioita voidaan, niihin voidaan liittyvä vastaavat standardit. Tästä sähköisestä liikkuvuudesta on puhuttu paljon ja voi vain puristella päätään, että miten hitaasti tämä standardointiprosessi tässä sujuu. Puhutaan sitten äh, sähköisen mobiliteetin infrastruktuurista tai muistakin asioista. Tämä on tärkeää teollisuuspolitiikkaa ja siitä saataisiin työpaikkoja Euroopalle. Mandaattien jako, toimivaltuuksien jako ja standardointien toimeenpano oikea-aikaisesti. Se pitää saada tähän pakettiin mukaan. Ja sitten yksi pieni kysymys vielä kuluista. No se on ihan selvä. Minä viittaan myös PK-yrityksiin. Kaikki järjestelmät ovat monimutkaisia, ne täytyy yksinkertaista, mutta kustannuksissa en nyt tiedä ihan niin tarkkaan, että onko se todella niin suuri este, jos on saanut oikeaa tietoa. Niin jotkut tai yleensäkin PK-yritykset standardoihin liittyy noin muutaman tuhannen euron kustannuksia Eli kun otetaan standardi käyttöön, niin siitä tulee tietysti myös sen jälkeen taloudellista voittoa. Eli kysymys siitä, että onko se todellakin keskeinen ongelma nämä kustannukset. Kiitoksia puheenjohtaja. Gute Frage. Frau... Kiitoksia, se oli hyvä kysymys. Sitten Sartori. Grazie Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä suurin osa kollegoista on sanonut. Meidän pitäisi nyt hyödyntää tämä mahdollisuus käyttää tätä keskustelun alkuvaihetta hyväksemme. Syksyllä on suunniteltu kaikenlaisia mietintöjä tästä aiheesta teollisuusvaliokunnassa, sisämarkkinan valiokunnassa. Ne suurimmat huolenaiheet, joita meillä on, sisältyvät kollegamme tekemään mietintöön liittyvät totta kai suurimmalta osaltaan kuluihin, erityisesti kun puhutaan PK-yrityksistä. Suurin vaikeus, jonka PK-yritykset kohtaavat, erityisesti Euroopan tasolla näyttää olevan se, että sääntöjä on niin monenlaisia, esteitä on paljon, erityisesti jos toimitaan koko Euroopassa. Ratkaisuna voisi olla se, että edellytetään sääntöjen yksinkertaistamista. Se voisi olla tavoittelemisen arvoinen asia, näistä ehdotuksista, joita täällä on tehty. Tarttuisin tuohon viimeisimpään, jossa edellytettiin koordinaatiota kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja niiden ja EUn välillä. Minusta tämän tulisi olla osa normaalia menettelyä ja se pitäisi kirjata sääntöihin tästä eteenpäin. kun hyväksymme uusia sääntöjä Euroopassa, meidän pitäisi saman aikaan tietää, mitä muualla maailmassa tässä asiassa tapahtuu. Sillä se voi tarkoittaa sitä, että meidän teollisuuttamme rangaistaan ja meidän täytyy ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia sillä sitten on. Siksi täytyy päättää, ovatko meidän valintamme oikeita. Kiitoksia Herman tuon kohdan 10 pitäisi olla yleinen sääntö, eikä mikään asia, jota sovelletaan silloin tällöin. Kollega Weber. Euh, également féliciter Monsieur Butikofer. Minäkin haluaisin onnitella Butikoferia tästä erinomaisesta mietinnöstä ja tästä lopputuloksesta. Standardit, joita määrittelemme, liittyvät myöskin tuotteisiin ja palveluihin, jotka tulevat kolmansista maista, siis tuontituotteita. Ja siinä mielessä kyse on eurooppalaisten kuluttajien suojelemisesta. Asia, jonka haluaisin nyt ottaa esille, sen lisäksi mitä edeltäjät puhu, ovat sanoneet, no se ei ehkä nyt suoranaisesti liity Bytikoferin mietintöön, Siinä on keskitytty yhteen täsmälliseen kysymykseen, vaan kysy, kysymys valvonnasta. Valvontamenettelyt. No tietysti standardeja voidaan moninkertaistaa, se on tarpeenkin, mutta olen kuitenkin huomannut, että menettely, standardimenettelyt ja valvontamenettelyt eivät ole riittäviä, kun verrataan esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai vaikka suuriin nousemitalouksiin. On standardeja, joita me määrittelemme, emmekä tiedä, tullaanko niitä soveltamaan ja noudattamaan, koska ei ole tähän liittyviä voimassa olevia sopimuksia. Eli kun mietimme nyt EUn standarditoimintaa, olisi ehkä hyvä, että tästä kysymyksestä mietittäisiin, mitkä ovat nämä valvontamekanismit, joiden avulla voimme taata, että standardejamme noudatetaan. Tämä koskee sekä Euroopasta tuottaja palveluita että tuotteita, ja myöskin tuotteita ja palveluita, joita tuodaan Eurooppaan. Kiitoksia sitten vielä Bytikofer ja sitten komission edustaja. Äh, Kiitoksia ihan lyhyesti. Kiitoksia kollegoille näistä puheenvuoroista. Haluaisin käsitellä lyhyesti näitä muutamia kysymyksiä. Rova Weissenhorn, joka on osastonjohtaja, joka vastaa komissiossa tästä asiasta yritystoiminnan pääosastolla, on, teki selväksi tänä aamuna, että komissio aikoo syksyllä tai viimeistään ensi vuoden alussa, herra Tajani sanoi, loppuvuonna esittää standardointista paketin. Se, mitä tässä lausunnossa nyt tästä puhutaan, niin se liittyy tähän, ja jos, tai sitten kun meillä tämä paketti on, niin sitten voidaan herrallakin vielä miettiä, että riittääkö se vai ei. Se, mikä tässä nyt on, niin se on siis tällainen oma mietintö. Siihen liittyy se tarkoitus, että saadaan parlamentin panos esitettyä tähän standardointipakettiin. Sitten kysymys vielä siitä, että ovatko kustannukset todellakin keskeinen ongelma en sanoisi, että kustannukset ovat se ratkaiseva ongelma, vaan sen mukaan, mitä herra Tajani esimerkiksi sanoi, se on yksi eri ongelmista. Yksi ongelma on osallistuminen. Jossakin jäsenvaltioissa PK-yritykset osallistuvat hyvin, joskin tosiaan jäsenvaltioissa vähemmän. Toinen ongelma on pääsy käyttämään standardointia, että pystytään ymmärtämään standardit ylipäätänsä. Ripihän tästä puhui. Kolmas ongelma itse asiassa on ongelma sitten, jossa ei ole kyse siitä, että kaikki standardit asetettaisiin käyttöön, päivittäisiin käyttöön ilmaiseksi. Sehän tuhoaisi tietyt liiketoimintamallit, jotka ovat sinänsä ihan järkeviä. Mutta voisi olla tällaisia standardipaketteja pk-yrityksille, että niitä saataisiin edullisimmilla hinnoilla, ja se olisi edullista. Jotenkin näin. Ja sitten yksinkertaistaminen, vähemmän viittauksia, ja se on tietysti se, joka pk-yritysten osalta on asia, jota pidetään ongelmana. Että kyllä siinä kustannuksellinen oma merkityksensä on. Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä komission edustaja. Kiitos. Olen samaa mieltä siitä, mitä edustaja Butikofer sanoi, eli aiomme tuottaa tästä asiasta tiedonannon syksyllä. Siihen sisältynee joitakin myös tällaisia lainsäädännöllisiä aloitteita. Ymmärsin, että te haluatte, että komissio toimii tässä asiassa nopeasti. Tämä on kyllä enemmänkin sellainen prosessi, joka vie aikaa, kun sen täytyy kehittyä. Edellytämme nyt tässä standardoinnilta jotakin uutta. Haluamme, että standardointi ottaa uuden roolin. Haluamme mandaatteja, harmonisoituja standardeja, jotta voitaisiin täyttää asetetut tavoitteet – Totta kai haluamme tehdä samaan aikaan yhteistyötä eurooppalaisten standardointijärjestöjen kanssa, jotta saadaan luotua uusia innovaatioita. Siksi tätä mandaattia esimerkiksi, mandaatteja täytyy muuttaa tai ainakin niitä täytyy tarkastella. Ensinnäkin tilanne tulee ymmärtää, kaikkien tulee se ymmärtää, tulee päästä yhteisymmärrykseen ja ehkä jonkinlainen lainsäädännöllinen muutos myös vaaditaan. Välineitä täytyy myös tarkastella ja testata kenttäolosuhteissa ennen kuin sitten siirrytään asiassa eteenpäin. Eli asiassa tulee edetä varsin varovaisesti, ettei tuhota mitään hyvää olemassa olevaa. Me edellytämme tässä nyt, että standardointijärjestöt ja muut toimijat tekevät jotakin uutta ja siksi meillä on edessämme täysin uusia haasteita. Kuten sanoin, aloitamme nämä keskustelut. Se on prosessi, jossa pitää edetä alhaalta ylöspäin. Meidän täytyy keskustella yritysten ja standardointijärjestöjen kanssa, sillä tätä prosessia komissio ei mitenkään pysty dominoimaan. Aloitteiden täytyy tulla sieltä ruohonjuuritasolta päin. Ymmärrän, että asialla on kiire, mutta mutta toisaalta samaan aikaan täytyy myös edetä hyvin huolellisesti ja varovaisesti. Kiitoksia. Huomenna kello 17 on määräkä tarkistusten jättämiselle. Tämä on poikkeuksellista ja pyytäisin, että ymmärrätte nyt tämän ja pidätte kiinni tästä määräajasta, kun ajatellaan käännöksiä ja muuta työtä, jota pitää tehdä näiden jälkeen. Kiitoksia, eli tämä esityslistan kohta on hoidettu. Ja näin on myöskin kokous on hoidettu. Ja sitten voitte mennä seuraavaan kokoukseen. Ja koordinaattorit jäävät tänne, koska jatkamme sitten koordinaattorien kokouksella ja näemme sitten huomenna uudestaan.